jatkossakin seuraamaan asiaa valpaasti ja varmasti palaamme täällä täysistunnossa vielä samaan kysymykseen jatkossa. Kiitoksia. Komissio. Kiitoksia komission jäsen. Toivottavasti vierailijamme ovat nyt ymmärtäneet, että he voivat tehdä kansalaisaloitteita myös, jos saavat miljoona allekirjoitusta, joten lähtekää liikkeelle. Näin voidaan hienosti osallistua. Keskustelu päättyy tästä aiheesta. Ja seuraavaksi minulla on ilmoitus. Olen sanonut EPPltä pyynnön nimittää herra Fabrizio Bertoon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäseneksi. Onko tästä kommentteja? Ei. Nimitys on hyväksytty. Ja seuraavaksi siirrytään seuraavaan keskusteluun. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostalouden täydentäminen suullinen kysymys komissiolle. Madame Bowles va arriver dans la... tulee ihan hetkenä minä hyvänsä, joten Odottelemme hetken kärsivällisesti, koska hän on kysymyksen laatija, joten on hiukan vaikea aloittaa ilman häntä. Voilà, voilà, je vous donne la parole donc comme auteur de la question. Te saatte puheenvuoron viideksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, I... Kiitos paljon. Minä ymmärrän, että komissaari Matkla Washington eikä hän pääse tänne. Tämä näyttää olevan toistuva tapahtuma, että me emme voi pitää keskusteluja komission jäsenten edessä ne järjestetään aina torstaisin ja he ovat aina matkalla jonnekin. Sixpack aloitti makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn. Se on tärkeää tukemaan kasvu- ja vakaussopimusta. Se lisää seurantaa liittyen makrotaloudellisiin asioihin, johon sopimus, sopimus kun keskittyi aikaisemmin budjettivaiseen epätasapainon. Tämä on erittäin tärkeä työkalu muun muassa komissiolle 2002 marraskuussa komissio loi uuden indikaattorin koskevaan rahoitussektoria ja heidän taloudellista tilannetta. Minä haluan korostaa, että tämä on hyvin tervetullut indikaattori ja tätä peräänkuulutettiin parlamentin toimesta 2011 vuonna. Minä en sano, että tämä on väärin valittu indikaattori, mutta tässä on useita vaihtoehtoja sille, minkälainen indikaattori tässä valitaan. Ja valitettavasti komissio ei kuunnellut sixpackia millään tavoin, joka luo perustan sille ymmärrykselle siten, että komissio kuulee asianmukaisia valiokuntia parlamentista ja neuvostoa siten, että luodaan oikeanlaiset indikaattorit ja kynnykset. Tässä tapauksessa kuulemista ei tapahtunut. Parlamentti kuului tiedon uudesta indikaattorista muutama päivä ennen kuin tämä hälytysmekanismi kertomus julkaistiin 2012. Vielä lisäksi neuvostoa oli kuultu tässä asiassa teknisellä tasolla, joten tämä viesti ei ole oikein mennyt läpi komission palveluihin, että parlamentilla on yhtäläiset oikeudet neuvoston kanssa. Lisäksi ei olisi kovinkaan vaikeaa järjestää parlamentin kanssa kuulemista, vaikkakin kyseessä olisikin epävirallinen luonnoksen välittäminen sihteeristölle. Ekovaliokunta on osoittanut, että me osaamme tehdä hyvää yhteistyötä niin neuvoston kuin komission kanssa. Ekon valiokunnan puheenjohtajana minä olen pyrkinyt saamaan selvyyttä tähän asiaan käymällä kirjeenvaihtoa joulutammikuussa sen jälkeen, kun indikaattori öö, julkaistiin. Minä en ole saanut komissiolta mitään järkevää vastausta. Komissio olisi voinut myöntää virheen ja luvata tehdä paremmin ja myöntää, että muita tällaisia on virheitä on tapahtunut aikaisemmin. Barnier teki näin ja toimi vastuullisesti sen jälkeen. Mutta komissio väitti, että kaikki tapahtui asianmukaisesti. Tätä valo vastaan me emme nähneet mitään muita vaihtoehtoa kuin viedä läpi tämä asia tämän ö, käsittelyn myötä. Me haluaisimme saada tähän suullisen kysymykseen hyvin selkeän vastauksen, miksi, voiko komission jäsen kertoa, miksi ö, parlamenttia ei kuultu ennen kuin tämä ö, kyseinen tieto julkaistiin. Onko komissio sitä mieltä, että 2011 vuoden parlamentin äh, päätös koskien makrotaloudellisia epätasapainoa koskevan tulostelun, niin oliko tämä jo äh, ikään kuin kuuleminen siten, kun äh, johdantason kappaleessa 12 määrätään makrotaloudellisen epätasapainon menetelyssä. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari Malmström. Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Eikä on valitettavaa, että varapuheenjohtaja ei voi olla tänään läsnä, koska hän on IMF-kokouksissa Washingtonissa. Hän kyllä oli parlamentissa aiemmin tällä viikolla, mutta nyt hän on jo olemaan Washingtonissa. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin tässä kysymyksessä, minä korostan sitä, että niin kuin te sanoitte, kirjeenvaihdossa tätä asiaa on käsitelty, kun kirjoititte varapuheenjohtajalista tämän vuoden alussa. Toteamme tässä helmikuun kirjassa todetaan, olen varma, että te olette voineet sen tutustua. Niin kuin tässä kirjassa todetaan, komissio pahoittelee että sitä, että par- parlamentista mieltä, että komissio ei kuullut parlamenttia, mitä tulee makrotaloudellisen epätasapainomenettelyn loppuun viemiseen. Tämä ei ollut meidän aikomuksemme, eikä me emmekä ymmärrä että prosessia näin tällaisessa ollenkaan. Itse asiassa, kun valitsimme 11 indikaattoreita, indikaattoria komissio toimi vastaavan asetuksen mukaisesti ja muiden poliittisten sopimusten mukaisesti, jotka ovat voimassa jo 2011 lopussa neuvoston ja parlamentin kanssa koskien tulostaulun loppuun viemistä, johon liittyvät nämä 11 indikaattoria. Kannattaa muistaa, että tämän asetuksen mukaisesti komission tehtävä on sopeuttaa teknisesti määritelmää tulostaulusta. Olen tästä samaa mieltä komissio säännönmukaisesti tutustuu tulostauluun ja varmistaa kynnysarvot, indikaatiot, metodologian, jota käytetään ja pyrkii muuttamaan tarvittaessa tilannetta. Läheisen yhteistyön henki mainitaan johtosokappaleessa y- 12. Se on olennainen periaate komissiollekin ja tässä poliittinen sopimus kahden lainsäätäjän välillä on saatu aikaan rahoitusalueesta 2011 parlamentin mietinnön myötä helmikuuta tänä vuonna ja ECOFINin päätelmät osoittavat aivan samasta asiasta vuoden 2011 lopussa. Minä korostaisin tätä aspektia. Poliittiset valinnat tehtiin 2011 yhdessä parlamentin kanssa. 2012 oli tekninen täytäntöönpanovaihe koskien päätöstä ja lisättiin äh, rahoituspoliittiset indikaattorit alun. Sitten suoraan kysymykseen vastaakseni kyllä komissio ymmärtää sen, että konsultaatio tapahtui 2011 ja että parlamentin päätöslausuma ongelma silloin oli sen poliittinen vastaus kyseessä oleviin asioihin. Haluaisin myös korostaa sitä, että komissio samalla tavalla kohteli sekä neuvosto että parlamenttia, joille asiasta kerrottiin samanaikaisesti. Ja kun tämä tehtävä suoritettiin, komissio hyötyi molemmista näkemyksistä, joita saatiin eri molemmilta taholta. Tämä, tämä, pitä, tämä kirje pitäisi nähdä eh, komission maantaisen, sen pitää antaa neuvoja. Ja lopuksi vielä komission puolesta haluaisin pyytää, että suhtautuisitte suht relatiivisesti tähän asiaan, vaikka edelleenkin makroepätasapainotilanteita on jäsenvaltioissa, niin tulostalo, joka tehokkaasti on laadittu ja toteutetaan käytännössä, niin tämä on EUn etujen mukaista, kuten me kaikki tiedämme. Kaikki valinnat, sieltä joitakin virheitä, mikään indikaattori, joka otetaan erikseen, niin se ei täysin voi mitata rahoitusmarkkinoiden monimutkaisia vaikutuksia ja miten se vaikuttaa reaalitalouteen, koska emme koskaan voi tulkita tätä tulostaulua mekaanisesti. Siellä on erilaisia sekundaarisakin indikaattoreita ja siinä pitää ottaa huomioon myös lisäkysymyksiä. Mehän olemme julkistaneet näitä lisäkysymyksiä 10. Eh, huhtikuuta. Toivottavasti voin sel- annan nyt selvennystä tähän asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Dorfman, viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies komission jäsen, hyvät kollegat. Me Euroopan parlamentissa ja kansanpuolueessa vuonna 2011 sanoimme kyllä makrotalouden valvonnalle. Väline on nyt otettu käyttöön ja tämä on hyvin keskeinen väline Euroopan unionin yhteisessä talouspolitiikassa. 2011 keskeinen kysymys oli, mikä rooli on Euroopan parlamentilla, kun luodaan tätä tulostaulua. Ja on erittäin ikävä, että komission jäsenet ei ole paikalla, koska hän suostui tähän ja ainoastaan sen vuoksi Euroopan parlamentti hyväksyi tämän välineen. Me halusimme, että toiminta on joustavaa, ja tämä oli luottamuksen osoitus komissiolle. Sitten marraskuussa sanoin, meille sanottiin, että on uusi indikaattori ja viikko, viikko myöhemmin se esiteltiin. Eli kuukausikausia oli tiedetty, että tämä indikaattori on tulossa, mutta siitä ei ilmoitettu parlamentille ja se on paha virhe. No sitten olen täysin samaa mieltä kuin kollegani talous- ja rahasioiden valikunnan puheenjohtaja Bowles. Kyse ei ole tästä indikaattorista sinänsä. Emme halua mitään parlamentaarista keskustelua tästä indikaattorista. Ja minun puolueryhmäni on esittänyt tarkistuksia, koska monissa kohdissa emme ole samaa mieltä näistä ehdotuksista. Pitäisikö meidän täällä nyt sitten vain sanoa, että meidät on täysin sivuutettu Mielestäni kyse on hyväksynnästä. Ja Euroopan parlamentin hyväksyntä on hyvin keskeistä, mitä tulee myöskin yhteisen talouspolitiikan hyväksymiseen. Ja jos ihmisiä ei saada puolellemme tässä keskeisessä asiassa, niin silloin emme pääse eteenpäin. Ja hyväksyntä ei onnistu ilman demokraattista varmennusta, ja siitähän tästä nyt on lähinnä kyse. Esimerkiksi Italiassa hyväksyntäkysymykset tämän, tällä hetkellä ovat aivan keskeisiä, ja ihmisten on voitava tuntea, että päätökset, joita täällä tehdään, saavat parlamentin hyväksynnän ja että niistä on käyty parlamentaarista keskustelua. Tällä hetkellä meidän parlamentaarien jäsenten täytyy käydä jäsenvaltioissa – ja puolustaa tätä menettelyä, mutta me emme voi tehdä niin. Ja komissio on jälleen antanut kuvan byrokraattisesta Euroopasta ja se on kyllä sääli. Juuri tällä hetkellä tarvittaisiin konsolidointia ja nyt eletään vaikeaa, vaikeaa hetkeä ja tarvitsemme uudenlaisen lähestymistavan ja tällä tavalla siihen ei varmasti päästä. Euroopan kansanpuolueessa katsotaan, että parlamentti kokonaisuudessaan haluaa, että makrotalouden valvonta on tehokasta ja komission ehdottama lähestymistapa ei ole varmastikaan oikea. Parlamentista meidän täytyy esittää neljä vaatimusta. Ensinnäkin parlamentti pakettia on tiedotettava. Komission pitäisi jo pikkuhiljaa ymmärtää tämä, että tämähän on kirjattu jo Lissabonin sopimukseen. Komission täytyy käsittää tämä. Toiseksi, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat samanvertaisia ja niitä pitää kohdella samalla tavalla ja näin ei ole tässä tapauksessa käynyt. Kolmanneksi, mikä on tämä Chris Boardin rooli, ja siitä ei ole pidetty kiinni. Ja sitten neljänneksi, kun mukautuksia tehdään, joita saattaa tulla, koska kun ajatellaan sitä, mitä komission jäsen sanoi indikaattoriin ja tulostalun joustavuudesta, niin todellakin aina kun mukautuksia tehdään, niin parlamenttia on ilmoitettava. Ja puheenjohtaja Bolskin puhui siitä, että näistä asioista pitää käydä täällä parlamentissa tehokasta keskustelua. Ja lopuksi vielä vetoomus. Eli menetelkää niin, että se, mitä me haluamme tehokkuuden osalta, eli että tämä valvonta ja tulostaulu todellakin on menestystarina EU:ssa. Kiitoksia sitten Ferreira kaksi minuuttia. Obrigada, senhora presidente, senhora comissária. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Ongelmana tässä on se, että puuttuu keskinäistä luottamusta, mitä tulee kahteen toimeen lainsäädäntökysymyksessä. Minä olin esittelijänä tästä mietinnöstä, jossa käsitellään makrotalouden epätasapainoa koskevaa menettelyä. Ja on teknisiä ja poliittisia kysymyksiä, koska miten valitaan nämä indikaattorit, minkälaiset kynnykset ovat indikaattoreiden kohdalla käytössä. Nämä ovat yksityiskohtaisia seikkoja ja tietojen pohjalta sitten määrittelemme politiikkaa tai sen muutoksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun indikaattoreita valitaan, niin sillä on erittäin suuri merkitys. Meidän nimittäin Täytyy olla tietoisia siitä, että se mitä mittaamme, miten luemme indikaattoreita, näin voimme tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä. Te komission jäsen puhuitte itse tekstistä ja Johan tuossa kappaleessa 12 tekstissä todetaan englanniksi Komission pitäisi esittää ehdotuksia kommenteiksi vastuuvaliokunnille Euroopan parlamentissa ja neuvostolle, jos aiotaan asettaa tietyt eh, kynnykset ja indikaattorit. Tästä on sovittu. Näin täällä sanotaan. Tämä on pohja sille, miten tämä asia toimii, ymmärretään. Meille pitäisi lähettää sitten tietoja muutoksista indikaattoreissa. Oletteko te sitä mieltä, että tämä on tämän kirjeen hengen mukaista? Minä toivon, että komissio uudelleen pohtii, miten se näitä muutoksia on tehnyt ja korjaa selvät virheet, joita komissio teki, ja palauttaa toimeenten välisen luottamuksen. Mielestäni se tästä kärsii ja parlamentti on kyllä kansallisesti samaa mieltä, en puhu enempää. Saaron Pouls tästä tämä otti jo hyvin esille. Tässä on tällainen toimijoiden välinen ongelma käsissä ja se tulee jättämään arpia. Me tarvitsemme avoimempaa, selkeämpää työntekotapa, kun siirrytään asiassa eteenpäin ja lainsäädäntövaiheeseen. Ja työtä on paljon edessämme, siksi onkin niin tärkeää, että toimimme keskinäisen luottamuksen pohjalta eikä keskinäisen epäilyksen pohjalta. Silvi Goulart. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies. Kiitos komissionissa. Olen erittäin tyytyväinen, että juuri te olette täällä. Kiitos tämän komission todellisuuden. Äh, Sharon Bowles erittäin, Elisan ja muut sanovat erittäin selkeästi, mikä täällä on kyseessä, niin tässä on kyse meidän välisistä suhteista. Ne perussopimukset, joita on Euroopassa tänä päivänä, niin tehdäänkö todellakin kaikki, mitä voidaan tehdä yhteistyön eteen, vai onko tässä tällaisia konnankoukkoja, joita käytetään? Elisa sanoi, erittäin hyvin. Tässä on liikkumavaraa ilman, että muutetaan perussopimuksia, ilman, että tehdään monimutkaisia toimenpiteitä, jotta työskentelemme paremmin yhdessä. Minä olin Sixpackissa äh, mukana esittelijänä ja tästä asiasta keskusteltiin ja neuvoteltiin erittäin pitkään. On erittäin tärkeää, että tämä toimenpide tapahtuu hyvässä hengessä. Saamme aikaan kolmisen tekstejä. Miksi me emme voi saada sopia indikaattoreista, ja tämä vie minut perustavanlaatuisen kysymyksen. Tärkeää on nähdä panos tässä taustalla. Ei ole hyvä, että tässä on kiva tulostaulu, vaan eroalue ja kaikki yhdessä meidän on lähestyttävä asiaa asianmukaisella tavalla. Sixpackin mukana tähän tuotiin tähän velkalähtöisen keskusteluun elementtejä. Me katsomme yhdessä tätä asiaa ja teemme talouspoliittisia päätöksiä. Me katsomme sellaisia asioita, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään. Onko työttömyyttä, onko palkkataso tasa-arvoinen. Mikäli näistä asioista ei keskustella, mikäli parlamentti ei voi toimia ainakin viestinviejänä, en sano, että meidän näkemyksemme pitää hyväksyä sellaisenaan, mutta on tärkeää, että on tämä keskusteltu. Mikäli tätä käytä hyväksi, niin minä voin sanoa, mitä tapahtuu. Eurooppalainen tarina päättyy. Ihmiset eivät ymmärrä erästä asiaa. Se, että yhteinen tunne, se, että vastustetaan, oli kyse sitten Brysseliä tai Berliiniä, niin se antaa kaikille populisteille unelmien pelikentän sen suhteen, että voidaan puhua Eurooppaa vastaan. Meidän tulee toimia järkevästi. Meillä on olemassa työkalut, jotka mahdollistavat tämän, tai muuten menemme kaikki yhdessä päin seinää, ja se ei ole meidän tavoite. Meidän on otettava mukaan kilpailukykykysymyksiä, työllisyyskysymyksiä, talouskysymyksiä, Euroopan asialistalle ei jää yhteisiä asioita. Kiitoksia sitten herra Philip Lambert vihreiden ryhmästä. Euh, Kiitoksia. Tuen kaikkea sitä, mitä Silvi juuri totesi. Komission jäsen, puhun nyt teille. Kuulin kauniit sananne ja kolleganne Rehn puhuu samalla tavalla, mutta en usko sanaakaan. Te piditte meitä pilkkanamme ensimmäisen tulostaulun yhteydessä. Teidän pitäisi kuulla meitä, mutta ei tehneet niitä. Sitten toisella kerralla sama juttu. Tässä on yhteispäätösmenettely, mutta te olette kahteen kertaan pettäneet tämän luottamuksen. Eli luottamus, joka meillä oli, on tällä hetkellä nollassa. Ja tulostauluun ei oteta tärkeitä parametreja, esimerkiksi se, joka liittyy tuottavuuteen, ne ovat kiinnostuneita vain työn tuottavuudesta, mutta ei energian tai resurssien tuottavuudesta, ja myöskin pääoman tuottavuus on jätetty pois. Ja sitten epätasa-arvoisuus, se on asia, jota ei saa Euroopassa katsoa. Meillä on 25 prosenttia eurooppalaisista, jotka ovat köyhyysrajan alla, ja te haluatte katsoa aivan muualle. Se ei teitä kiinnosta. Ja komission täytyy muuttaa kantaansa, täytyy katsoa to- todellisuutta. Me istumme tällä hetkellä pommin päällä. Kiitos. Madam. Kiitoksia. Sitten Kay Swinburne. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies olen monen kanssa samaa mieltä. On suuria huolia siinä, miten komissio kohtelee parlamenttia delegoitujen säädöksen kohdalla, erityisesti tässä asiassa, mutta myös muissakin kysymyksissä, joiden parissa teen työtä, EMIR ja eh, johdannaisdirektiivi kun tehdään ratkaisevia päätöksiä kakkostasolla ja sitten ohitetaan kuitenkin parlamentti, ei ole konsultoitu ollenkaan, niin kuin tässä tapauksessa parlamenttia, tai tehdään päätöksiä niin lyhyellä aikarajalla, että meillä parlamentissa ei ole aikaa kommentoida tilannetta, saatekaan tulla kuulluksi tai vastatuksi, ja yhtäkkiä tästä tulee ihan normaalia toimintaa delegoidut säädökset, komitologia, täytäntöönpanevat säädökset, tekniset vaatimukset, ehkä näistä kansalaisemme eivät ole koskaan kuulleetkaan, vaikka Walesissa, mutta kun siis 97 prosenttia EU-lainsäädännöstä kuitenkin tehdään juuri tällä tavalla. Ja hänen arvioiden mukaan alle 10 ihmistä parlamentissa ja vi, alle 50 ihmistä pystyy ulkopuolella ymmärtää järjestelmää, joten ei ole ihme, että EUn päätöksenteko tuntuu epädemokraattiselta kansalaisten mielestä delegoitujen säädösten takaa löytyy tarkoituksena tehdä se, että voidaan sopeutua muutoksiin lainsäädännön kautta. Tuen tätä teoriassa, mutta jos näin ei tehdä ja toimita demokraattisesti ja noudateta perussopimusten henkeä samoin kirjainta, niin silloin tämä ei ole yhtään parempaa kuin suora lainsäätäminen. Ymmärrän kyllä sen periaatteen, että me tarvitsemme lisätoimenpiteitä makrotaloudellisen tulostauluun, mutta on monia eri tapoja mitata tätä vastuuta. Ja kun ajatellaan äh, näitä kriteerejä ovat eri kuin komissiolla. Näyttää siltä, että yksipuolista päätään toimia tällä tavalla ilman, että kunnolla konsultoidaan parlamenttia. Tämä on taas uusi esimerkki siitä, että komissio tietää itse kaiken parhaimmin. Jos EU haluaa tulla relevantiksi kansalaisilleen, heidän jo arkipäivässään näin ei pidä toimia. Meidän täytyy varmistaa, että ryhdytään korrektiin toimiin, jotta estetään tämä tyyppinen epätasapainoinen kohtelu lainsäätäjien välillä ja varmistaa jonkinlainen demokraattinen valvonta näissä varsin läpinäkymättömissä prosesseissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Klyytä, mutta hän ei ole salissa. Haluaisin antaa puheenvuoron eh, Zilstralle sitoutumattomista. Eh, voorzitter het parlement is boos. Kiitos puhemies. Ensinnäkin parlamentti ei ole tyytyväinen tähän menettelyyn, joka liittyy tähän tulostaulun täydentämiseen. Se kuuluu Sixpackiin ja se on tarkoitus toimia työkaluna, jotta arvioida kunkin jäsenvaltion eh, toimimista meidän ryhmä vastusti sitä, että tähän mukaan otetaan äh, kansallinen itsemääräämisoikeus. Se on asia, josta pitää olla ylpeä, eikä mikään historian relikki. Tässä ei ole saavutettu mitään. Kaukin voi nähdä omassa jäsenvaltiossaan, että työttömyys on liian korkea, tai että budjetti on liian suuri, tai että äh, sääntely on liian raskasta. Ei näytä siltä, että tämä tulostaulu olisi tarpeen. Tämä tulostaulu osoittaa, että euroalue on epävakaa ja tämä johtuu siitä, että Saksa on liian vahva. Ei ole Saksan syy, että muut valtiot eivät pysty kilpailemaan. Muiden valtioiden pitää pitää huoli siitä, että heidän taloudet ovat kilpailukykyisiä. Ei ole merkitystä sillä, onko tulostaula, sillä ei voi kilpailla euroalueen sisällä, pitää lähteä pois ö, yhteisestä valuutasta oman hyvinvointinsa puolesta. Ja se, että puhutaan tulostaulun toimenpiteistä eikä siitä, että ö, voi ö, päätöksenteko oikeastaan siirretään Brysseliin. Täällä ei puhuta öö, hyvinvoinnista, täällä puhutaan vallasta. Se, seurataanko oikea että sillä ei ole merkitystä. Jäsenvaltioiden tulee osoittaa, että he ovat vastuullisia oman järjestelmänsä hyvinvoinnista. Kiitoksia. Sitten puhuja salin perältä, herra Gualtieri, ensin minuutti. Grazie. Kiitoksia. Se, että parlamenttia ei ole kuultu indikaattorien osalta tulostaulussa, ei ole vakavaa pelkästään sinänsä, vaan mielestäni se osoittaa jo yleisemminkin, kuinka väärällä tavalla komissio näkee suhteensa parlamenttiin. Ja kun ajatellaan uusia toimivaltoja, joita parlamentilla on taloushallinnossa – Tämä on nyt keskeinen poliittinen kysymys ja tämäkin tapaus jälleen osoittaa sen. Tässä kysymyksessä on vähän syvällisempääkin politiikkaa. Me olemme tyytymättömiä siihen tapaan, jolla komissio käyttää makrotalouden epätasapainoja. Meidän pitäisi osoittaa epätasapainoa resiprookkisesti ja keskeisissä suhteissa ja millaisia yli- ja alijäämiä on eri tahoilla. Työn kustannukset nousevat liikaa suhteessa tuottavuuteen. Ja tässä menettelyssä on toimittu ikään kuin se olisi täydennystä kasvu- ja vakaussopimukselle. Tässä on nyt hyvin keskeinen ongelma. Jos meillä ei ole kunnollisia suhteita parlamentin ja komission välillä, niin silloin on hyvin vaikea toimia laadukkaalla tavalla taloushallintokysymyksissä. Europski parlament mora biti bolje uključen u izbiru indikatora. Puhemies, parlamentin pitäisi olla paremmin mukana, kun laaditaan indikaattoreita tulostaululle. Kaikki ovat todenneet sen ja toistan samaa, mitä kollegani makrotalon epätasapainon tulostaulumenettelyn pitäisi olla sellainen väline, jota käytetään komissiossa – kun se laatii syvällisiä analyysejä, silloin sen pitäisi ottaa tämä huomioon, mutta ikävä kyllä, mitä tulee tiedonantoihin ja ennusteisiin, jotka liittyvät myös Sloveniaan, niin ei voi nähdä yhteyttä siihen, miten indikaattorit liittyvät komission poliittiseen johtopäätöksiin. Komission arvioinnit ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä, niillä on suuri painoarvo esimerkiksi enemmän kuin OECDn analyysi tai Saksan analyysit, ja minä toivoisin, että komissio olisi tässä parlamentin kumppanina. Minä tuen vahvasti sitä vetomusta, että kun keskustellaan val- makrotalouden valvonnan mekanismista EU:ssa, niin siinä pitäisi toimia demokraattisemmin. Euroopan parlamentin kanta pitäisi ottaa huomioon. Kiitoksia puhemies. Makrotalouden epätasapainojen poistaminen on keskeinen osa eurooppalaista taloushallintoa ja siinä tarvitaan avoimuutta ja julkista keskustelua ja demokratiaa, jotta voidaan taata kaikkien Euroopan kansalaisten oikeudet. Ja siksi meidän täytyy saada mukaan tämän prosessin Euroopan parlamentti. Se, että otetaan mukaan indikaattoreita, niin se on poliittinen ja demokraattinen kysymys, ei byrokraattinen koska tällä tavalla havaitaan epätasapainoja ja voidaan taata, että hälytysjärjestelmä toimii oikealla tavalla. Komission pitää toimia noudattamalla demokraattista parlament- parlamentissa demokratiaa, ja tähän liittyen kolme asiaa. Ensinnäkin asiat, joita jälkikäteen toimitetaan parlamenttiin, ovat tietoja, joita ei voida enää hyväksyä. Sitten parlamentin neuvosto pitää kohdella samalla tavalla. Ja nyt ei enää voida asymmetrisesti kohdella maita, joissa on ali- tai ylijäämiä, koska näitä epätasapainoja ei saa ylläpitää. Kiitos. Kiitoksia. Nyt vielä kaksi puhujaa. Kohdassa ilman puhujalistaa. Herra Kutas ensimmäisenä. Mulțumesc, doamna președinte. Doresc să mă alătur și eu colegilor care au criticat. Kiitos, puhemies. Minä haluan yhtyä kollegoihin, jotka kritisoivat eh, tiedotuksen puutetta liittyen eh, makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn täydentämiseen, uudistamiseen. Eh, 10. huhtikuuta on mielestäni ikävä, että tässä ei otettu tiettyjä asioita huomioon. Tässä ei otettu tiettyjä tekijöitä huomioon makrotalouden epätasapainon suhteen. Saksaa ei ole otettu mukaan tähän analyysiin perinpohjaisesti. Lisäksi se, että kansalliset tulot liittyen tuloihin on malli, jota seurataan. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että jotta tämä ero keskeisten ja perferaalisten talouksien välillä tulee nostaa palkkoja niissä maissa, joissa taloudet ovat suurimmat, siten että saadaan lisättyä kilpailukykyä ja kysyntää kaukaisemmissa maissa. Herra Makrotalouden epätasapainot ovat olleet vaikuttamassa talouskriisiin ja kriisistä olen oppineet kivuliaita oppitunteja. Talouskasvua ei voida säädellä troikan määräyksellä tai ja vakasopimuksella. Ja taloushallinto EU:ssa tulee todennäköisesti epäonnistumaan. Ei ole mitään yleislääkettä kriisiin, koska syyt ovat erilaisia eri maissa. Ja on selvää, että jokaisessa maassa on omat tilanteensa, jota pitää kohdella eri tavalla. Jäsenvaltioiden monimuotoisuus pitää nähdä vahvuutena sen sijaan, että niitä yritetään tasapäistää. Mielestäni näiden velkojen siirtäminen valtiolta toisten kontolle on jo epäilyttävää ja se, että on ylijäämää ja että siitä rangaistaan, niin se osoittaa jo, kuinka väärillä teillä tässä kysymyksessä ollaan. Kiitoksia. Seuraavaksi komission se Malmström. Thank you very much. Kiitoksia parlamentin jäsen tästä keskustelusta muutamiin konkreettisiin kysymyksiin ensin. Tulee tuottavuuteen, otetaanko se mukaan, samoin varoitusme- varoitusmekanismi. Siinä otetaan tuottavuus huomioon lisäindikaattorina, samoin muita tuottavuuteen liittyviä indikaattoreita, mainitaan kuten investoinnit, tutkimuskehitysmenot. Lisäksi siellä, sieltä löytyy myös työn yksikköhinnat, tuottavuuden ja työn hinnan muodostuminen ja lisääntyminen. Ja samalla tavalla komissio on täytäntöön pannut älykkään symmetrian menettelyä, ottaen huomioon vaihtotasevajeet ja vaihtotase ylijäämät. Kynnyksen mm, kuitenkaan kynnystä sen pitäisi olla täysin symmetrinen kuitenkin. Me olemme laatineet kokonaisen kertomuksen tästä asiasta. Kehotankin teitä tutustumaan siihen, kun jatkossa keskustelemme tästä tärkeästä aiheesta. Niin kuin minä sanoin aikaisemmin, ja mikä on koko komission linjakin, meille on äärimmäisen tärkeää yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa. Finanssialan indikaatio finanssialan indikaattoreiden kohdalla emme ollenkaan halunnut kiertää parlamentin kantaa jälkeen kannattuna tämä mark- markkina näyttää varsin, varsin tiukalta. Tätä selittää se, että tekninen työ komissiossa vietiin loppuun vain marraskuun puolessa välissä ja toisaalta komissio on aidosti vakuuttunut siitä, että parlamentti oli antanut luvan tähän aiemmin. Vaikka komissio pyrkii parhaimmalla tavalla ottamaan mukaan finanssialan indikaattorin ja kertomaan tästä varoitusmekanismista kertomuksessaan, niin olisi valitettavaa tulkita tätä toimintaa muuten kuin vilpittömin mielen tehtynä. Me haluamme varmistaa, että parlamentti saa tulevista muutoksista ajoissa tietoa, mitä tulee tulostalun muutoksiin. Komissio on täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että ainoa validikulttuuri on yhteistyö. Tarvitaan Tämä vahvistaa toimijoiden luottamusta meidän pitää toimia tehokkaasti näissä, tässä nykypäivän tilanteessa. Pitäisi tarttua kaikkiin tilanteisiin, saada aikaan hyvä toimintamalli toimijoiden kesken. Ja kuten ehkä tiedättekin, varapuheenjohtaja Reen tulee Ekon valiokuntaan ensi viikolla ja hän varmasti on valmis keskustelemaan vielä näistä kysymyksistä teidän kanssanne. Kiitoksia tässä keskustelusta puhemies. Kiitoksia komission Maaström. Keskustelu päättyy. Mm, nyt meillä tähän tähän myös päätöslauselma ja siitä äänestetään tänään kello 11.30. Keskustelu päättyy äänestyksiin saakka 11.30. Kiitos.